All right, everybody, welcome. No niin, tervetuloa. Meidän pitäisi varmasti aloittaa. I always wanted to do this, so... Aina halusin koputella tällä. No jolla ihan mahtavaa. Tervetuloa kaikki. Tuottavan teollisuuden tulevaisuus Euroopan unionissa on Euroopan parlamentin ehdottama pilottihanke alun perin. Ramadurel SED-ryhmän edellinen koordinaattori ITRE-valiokunnassa teki tämän ehdotuksen ja siitä sovittiin budjettivuosille 2014-2015 ja tämä tutkimusohjelma tuli Eurofundin toteuttamaksi komission aloitteesta. Sekä ITRE-valiokunnan että EMPLO-valiokunnan koordinaattorit sopivat, että voisimme kuulla tämän tutkimushankkeen puolivälin arviointia tällä yhteisessä valiokuntakokouksessa tänään. Tämän keskustelun käyminen täällä tänään on erityisen kiinnostavaa siksi, että komissio on vasta julkaissut tiedonantonsa uudesta teollisuuspolitiikasta. Komission jäsen Venkovska esitteli keskeisimmät seikat toinen lokakuuta Itrevaliokunnassa Itrevaliokunta on päättänyt, että seurantana esitämme suullisen kysymyksen komissiolle. Joten hienoa, että meillä on tämä yhteinen valiokuntakokous tänään. Mielelläni annan puheenvuoron teille, puheenjohtaja Skog, johdantoa varten ja puheenjohtajat varten. Also, of course. Kiitos. Minäkin toivotan osanottajat tervetulleeksi erityisesti Eurofundin kollegat, jotka jakavat ensimmäiset tuloksia kanssamme. Olemme iloisia, että olemme toisena tämän tapaamisen järjestäjiä Itravalikunnan kanssa. Pitkän aikaa keskityttiin erityisesti palvelusektorin viime vuosikymmeninä. Ja nyt näemme, että teollisuuden merkitystä työpaikkojen luomisessa arvioidaan uudelleen. Tämän vuoksi Euroopan parlamentti teki päätöksen pilottiprojektin luomisesta. Kollegalle mainitsikin sen teollisuuden tulevaisuus Euroopassa 2015-2019. Ja tämä on delegoitu Eurofoundille tehtäväksi. Teollisuus, tutkimus ja kehitystyö kulkevat käsi kädessä, senhän me tiedämme. Tiedämme myöskin, että teollisuus on välttämätöntä kilpailukykyisen eurooppalaisen teollisuuden luomiseksi. On tärkeää ymmärtää, että tälläkin hetkellä yli kolme neljäsosa Euroopan viennistä on teollisuustuotteita – Joskus tuo unohtuu. Tällä hetkellä teknologia etenee nopeasti ja lailla rintamalla, mikä tulee muuttamaan teollisuutta ratkaisevasti. Mutta vaikutuksia vaikea täysin ennustaa. Jotkut jopa puhuvat uudesta teollisesta vallankumouksesta. Maailma on yhä globalisoituneempi, tuotantotekijät ovat yhä vapaampia liikkumaan ja on erinomaisen tärkeää, että Eurooppa on näiden uusien kehityskulkujen eturintamassa pysyäkseen kilpailukykyisenä ja eurooppalaisten työpaikkojen luomiseksi ja varmistamiseksi. Yksi uusien kehityskulkojen huolestuttavampia piirteitä on, että teollisuudesta alkaa tulla vähemmän työvoima intensiivistä. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että se, että työpaikat häviävät teollisuudessa, sitä tasapainottaa työpaikkojen syntyminen muualla teollisuudessa ja muualla taloudessa, kuten tapahtui viime vuosisadan, viime vuosikymmenenä, kun Euroopan teollisuus kohtasi globalisoitumisen ensimmäisen aallon tarkastusvaliokunnan näkökulmasta kiinnostavinta ovat näiden uusien kehitysten vaikutukset työpaikkoihin, tuloihin, sosiaaliturvan työehtoihin, työoloihin, työaikoihin, koulutustarpeisiin ja koulutustasoon. Lisäksi täytyy pitää huolta siitä, että haavoittuvammassa asemassa olevat kansalaiset pysyvät tapahtumien ja kehitysten tasalla ja yhteiskuntamme ottaa mukaan kaikki ja tukee kaikkia. Markkinoilla on paljon voittajia, mutta on myös joitakin, jotka saattavat hävitä, menettää asemansa. Se näkyy jo nyt ja meidän täytyy pitää kaikki samassa veneessä. Meidän työmme on tästä panoksessa parlamentin työhön. Tämä on merkittävää myös julkisuuden kannalta ja odotan päivän keskustelua kovasti. Yes. Uh, then I'll give the floor to... Uh, Sitten annan puheenvuoron Eurofoundin päätutkijalle, herra Starille. Olkaa hyvä. And, uh, thank you very much for a very... Uh, Kiitoksia. Kiitoksia erittäin relevantista johdattelusta teollisuustuotannon tulevaisuusaiheeseen On paljonkin syitä sille, miksi me tarkastelemme tätä teollisuuspoliittisesta ja työllisyyspoliittisesta, kuten myöskin talouspoliittisesta näkökulmasta Euroopan unionista. Yksi niistä on tietysti tulevat äh, teknologiset kehitykset, jotka vaikuttavat olevan käynnissä Pilottihanke hyväksyttiin Euroopan parlamentissa vuonna 2013. Se on ennen kaikkea mm, tutkimushanke, joka pyrkii kartoittamaan tulevaisuutta. Ja valtuuskuntasopimus pääosasto Grown kanssa allekirjoitettiin huhtikuussa 2015. Se päättyi, voimassaolo päättyy huhtikuussa 2019. Grow pääosaston kanssa käydyt keskustelut olivat hyvin mielenkiintoisia alusta lähtien. Siellä ehdottiin paljon erilaisia aiheita ja ehdotettiin sitä, että ottaisimme käyttöön sellaisen arviointivälineen, joka tarjoaisi aivan uutta tietoa teollisuustuotannosta Euroopassa ja varsinkin se koskisi uuden kohesiopolitiikan puitteissa teollisuuspolitiikan kapasiteettia. Nämä kaksi hanketta ovat sitten niitä, joita käsittelen piakkoin. Hallintohankkeessa on aika kevyt. Meillä on kaksi kertaa vuodessa kokoontuminen. Neljäs kokous oli tänä aamuna niiden pääosastojen kanssa Euroopan komissiossa. Mukana oli myös työmarkkinaosapuolten edustajia hyvin nopeasti. Tässä ovat ne asiat, joista olemme valmistelleet kalvoja. Enää nyt kaikkea tätä luen läpi. Ja näiden lisäksi haluaisin käsitellä. Minulla on 12 minuuttia vain aikaa, joten tässä täytyy nyt kirjoittaa eteenpäin. Hyvin suuri osa tästä alahankkeesta EUn teollisuustuotannon tulee tulevaisuudessa ovat kvantitatiiviset skenaariot, jotka koskevat tulevaisuutta. Olemme vasta ryhtyneet tätä työdystämään, työstämään ja on äh, hankalaa tyydyttävällä tavalla muokata näitä skenaarioita näin monimutkaisessa makrotalousmallissa, mutta olemme keskustelleet näistä tuloksista ja otan niistä esille yhden, joka koskee sitä, mitä tapahtuu työllisyydelle Euroopassa – varsinkin teollisuustuotannon alalla, kun noudatetaan täysin Pariisin ilmastosopimusta. Tämä on täysin toteutettavissa makrotaloudellisen mallin puitteissa ja periaatteessa tulokset ovat niitä, että kyseessä on globaali malli. Olemme katsoneet myös vaikutuksia muissa maailman osissa – ja Euroopan kohdalla tulokset ovat erittäin hyvät. Kyseessä on erittäin houkutteleva skenaario, siis Pariisin, Pariisin sopimus Euroopalle. Se vaatii paljon julkista etukäteisinvestointia ja Keynesin ja muiden kerrannaisvaikutusten vuoksi on saatu aikaiseksi paljon erilaisia myönteisiä tuloksia kautta Euroopan, varsinkin teollisuusalalla. Yli miljoona työpaikkaa luodaan julkisten investointien avulla, jota tähän vaaditaan. Hyvin pitkälti paljon työpaikkaa lisää Saksaan, mutta minulle yllättävää, mutta jos katsotaan mallin yksityiskohtia, niin se on logista, niin hyvin merkittävä työllisyyslisäys Espanjassa ja Ranskassa myöskin. Hyvin nopeasti. Tiedän, että tässä aikarajoitteet ovat kovat. Tämä mallimme on tapa, jolla kerätään järjestelmällisesti eri medialähteistä tietoa eri eh, teollisuuden haarolta, eh, lehdistöstä. Pyrimme jäljittelemään kaikkia eri tapauksia, jotka koskevat yritysten siirtymistä takaisin Eurooppaan. Ja jotta tässä olisi mukana, alun perin on pitänyt siirtyä pois Euroopasta ja sen jälkeen takaisin uudestaan Euroopan sisälle ja päälöydöksemme ovat sen kaltaisia, että vaikutukset ovat itse asiassa melko pieniä. 150 tapausta, joita on tutkittu alusta lähtien, niistä vain 21 loi yli 100 työpaikkaa per tapaus. Eli tässä ei ole kyseessä mikään valtava työpaikkojen lisäys, ei ainakaan tällä hetkellä. Hyvin paljon saadaan tietoa sekä yrityksistä, siis tästä offshore-tilanteesta ja sitten uudelle Eurooppaan muuttamisen tilanteesta. Mitä resursseja on käytetty, mitkä olivat syyt siihen, että siirryttiin takaisin Eurooppaan ja jonkun verran myös kirjallisuusviitteitä sen suhteen, mitä jäsenvaltiossa tehdään tässä suhteessa. 3-4 vuotta sitten Tämä aihe oli melko suosittu. Ja me tiedämme Ranskassa, Italiassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa nämä aloitteet eivät ole olleet mitenkään erityisen hyvin rahoitettuja tai niitä ei ole viety voimakkaasti eteenpäin. Ja kun tarkastellaan tätä uudelle Eurooppaan siirtymistä, ja sitä mitä tapahtuu muualla maailmassa, Atlantin toisella puolella varsinkin, niin jos ei ainakaan Eurooppa ensin asenne ole sitten kyseessä, niin kuitenkin se, että jollain tavalla painotetaan lisää näitä toimintoja eurooppalaisesta näkökulmasta, on asia, jota tulisi harkita. The other research that... Kiitos. Toinen tutkimusohjelma, joka on osa teollisuuden tulevaisuusohjelma käsittelee enemmän politiikkaa, aluepolitiikkaa. Erityisesti olemme kiinnostuneita, minkälaista äh, aluepolitiikkaa Here we were analyzing uh, a set of nine different regions. Analysoimme yhdeksän erilaista Euroopan aluetta ja pyrimme löytämään suuntaviivoja. Katsomme, mitä toimijoita on miten täytäntöönpano toteuttamisprosessi etenee ja mitä mahdollisia hyviä käytänteitä esimme, jotta voisimme niiden pohjalta luoda kiinnostavia aloitteita. Kestävä kyllä me voimme havaita, että aluetasolla ei juuri ole mitään kiinnostavia asiakirjoja, jotka käsittelisivät paikallista teollisuus, teollisuuspolitiikkaa. Keskitytään enemmän aluekehitykseen – kiinnostavaa kyllä kuitenkin. No, asiakirjat kattavat useamman kiinnostavan politiikka-alueen eh, työvoimaa, työllisyys, työmarkkinapolitiikat kiinnostavat varmastaan teitä ja alueellinen teollisuuspolitiikka ei suoraan käsittele niitä. Ne ovat epäsuoremmin mukana. Mutta alueellisella tasolla on tietoisuutta ja tietoa alueen osaamistasosta ja se suuntaa päätöksentekoa. Mitä tulee alueelliseen kapasiteettiin, kykyyn luoda sellaista, se vaikuttavat se, minkälaisia institutionaalisia rakenteita ja hallintarakenteita on, kuinka paljon osaamista on, minkälaiset organisaatiot ovat mukana, kuinka paljon mutta myös minkälaista osaamista paikallisella toimijalla on. Tämä on yleistettävä havainto. Seuranta ja arviointi on aika heikko alueella. Jos tämä tapahtuu, siinä käytetään yksittäisiä välineitä, arviointivälineitä, jotka kohdistuvat yksittäisiin politiikkoihin. Strategioita kokonaisuudessaan ei arvioida niin paljon. Ja tässä palaa meille kapasiteettiin – politiikan oppimisesta ja politiikasta, politiikan parantaminen näyttää hankalalta. Mitä hyvin käytänteisiin tulee, politiikan hallinta, politiikka miksi ovat hankalia. Me löydämme yksityiskohtia case-tutkimuksista. Me tulemme julkaisemaan ne osana isompaa tutkimustamme. Yhden asian vain mainitsimme, kun me tarkastelemme aluetasoa ja alueiden välillä on eroja. Konteksti on erittäin ratkaisussa asemassa. Yhden alueen hyviä käytänteitä ei helikopterilla voi toiselle alueelle siirtää. Um, uh, Kun lähdemme liikkeelle, kutsumme tätä science fiction hankkeeksemme. Ja nyt siitä tuleekin tällainen science fact asia. On aivan selvää, että meillä on tilannetta muuttavaa teknologiaa, esineiden internet, robotiikka, sähköautot ja niin edelleen. Tässä on keskeisiä teknologioita, prosesseja, joita pidämme keskeisen tärkeinä, kun ajatellaan tulevaa teollisuustuotantoa. Jotkut näistä ovat prosesseja, asioiden esineiden Eurooppa, robotiikka – Nämä ovat ikään kuin geneerisiä prosesseja. Ja sitten bioteknologia ja sähköautot ovat taas erityisempiä. Hypätään noiden yli. Katsotaan vaikutuksia tuotantoprosesseihin. Tämä on ihan lyhyt yleiskatsaus vain. On aivan selvää, että digitaalinen tieto on yhä keskeisemmässä roolissa kaikkialla – digitaalisia prosesseja käytetään nyt kaikkialla ja tällä on jo melko merkittävä vaikutus ja konkreettinen vaikutus työvoimaan. General Electric, amerikkalainen moni kansallinen yritys, on ryhtynyt siihen, että kaikki henkilöstö kaikilla tasoilla työstää digiosaamista. On tärkeää, että digitaalisen kehityksen mahdollisuudet ovat kaikkien tiedossa. Tärkeä osa tulevaa teollisuustuotantoa on mahdollisuus ei ainoastaan tuottaa mustaa Fordia, jos käytetään Fordia tässä esimerkkinä, vaan todella räätälöidä asiakkaalle sopiva versio massoisuudena massoina. Tällainen tuotannon muuttuminen – tässä rajat muuttuvat vähän palveluiden ja tuotannon välillä. Ja tämä kehittyy edelleen digitalisaation kautta, esineiden internetin kautta. Kun koko tuotteen elinkaari digitalisoidaan, myös kun se on kuluttajilla jo käsissä, joten tämä on selkeä muutos. Resurssitehokkuus, sen lisääntyminen on tärkeää, nähdään että voidaan huolehtia sitä, ettei tuhlata mitään, käytetään energiaa tehokkaasti. Nämä teknologiat ovat hyvin tärkeitä. Tulevia synergiavaikutuksia teknologioiden kesken. Minulla ei ole aikaa puhua näistä sen pidempään, mutta näin on joka tapauksessa. Tämän osion lopuksi katsoisin työllisyysvaikutuksia, oletettuja työllisyysvaikutuksia. Pahoin pelkään, että on oletettava, että tuotannossa, teollisuustuotannossa ainakin työpaikat vähenevät ilmeisesti edelleen. Mutta tässä on kuitenkin mahdollisuus, että tuotanto säilyy Euroopassa ja se johtaa toisenlaisiin työpaikkoihin toisilla sektoreilla. Voimme puhua niistä myöhemmin, kun edetään tässä. Ja sitten ammattikoulutus, se, että tuotannossa on enemmän insinöörejä koko tässä prosessissa kuin varsinaisessa tuotannossa. Ja voimme varmasti toivoa, että jotain tuotantoa palautetaan tänne, mutta rakenneuudistukset ovat varmasti tulossa myös. Data on tässä tärkeää verkkoturvallisuus, tiedon analysointi tietenkin yhteydessä perinteisiin profiileihin. Tietenkin työn osalta on hyötyä, jos ajatellaan, että ihmisten ei tarvitse enää tehdä vaarallista fyysistä työtä. Mutta tähän liittyy tietenkin kysymyksiä. Tieteellinen hallinnointi työprosessien osalta voi nousta ihan ääritasolle, kun mitataan sitä, miten paljon työntekijät tekevät työtä, miten tehokkaasti toimitaan tuotannossa, entä palvelualalla. Eli esineet voivat jatkuvasti kerätä tietoa. Joten tähän liittyy varmasti potentiaalisesti myös ongelmia tulevaisuudessa. Jos ajatellaan henkilötietoa, suojaa ja myös koko työn intensoitumista. Kaikki, jotka ovat käyneet leffateatterissa viime vuosina, ovat nähneet paljon robotiikkaan liittyvää Frankensteinia ja muita, mutta tähän liittyy kyllä paljon huolenaiheita. Nyt nähdään myös, että digitaaliset foorumit työttävät enemmän tuot tällaisia tehtäviä, joissa algoritmi hoitaa hallinnon. Tätä on tutkittava taida. Todella tiedämme, mitä tämä tarkoittaa, mutta tiedämme, että tällaista kehitystä on jo. Emme tiedä siitä paljoakaan, mutta varmasti voimme olettaa, että ongelmia on luvassa tulevaisuudessa. Tietenkin vaikutukset työoloihin ovat hyvin alakohtaisia. Muutama esimerkki vain. Ja sitten työmarkkina osapuolten vuoropuhelu. Täällä on kiinnitetty hyvin vähän huomiota tähän mennessä. Jotkut työmarkkinaosapuolet ovat toimineet aktiivisesti, kuten yleensä teollisuuspolitiikassa tämä heijastelee oppisopimusjärjestelmäämme myös. Kunnollinen strategia tuntuisi olevan nyt ainoastaan Saksassa – teollisuus 4.0 ja työ 4.0 hankkeissa. Uusissa teknologiayrityksissä on vähemmän työntekijöitä, hyvin pitkälle koulutettuja ja ehkä näin työmarkkinajärjestöjen rooli heikkenee. Tällainen kehitys voi olla tulevaisuudessa, ei siis sitä tarkoita, etteikö tämä olisi mahdollista kuitenkaan. Meillä on useita jäsenvaltioita, kaksi taitaa olla edustettuna täällä puheenjohtajan pöydän takana, jossa hyvin pitkälle koulutetut, hyväpalkkaiset työntekijät ovat myös hyvin järjestäytyneitä. Hyppäämme tuosta yli. Halusitko sanoa pari sanaa vielä? No, <clears throat> meillä on toinen hanke, joka koskee yrittäjyyttä ja pk-yrityksessä keskitytään erityisesti siihen, mitkä ovat tällaisia yrityksiä, jotka ovat aivan nuoria ja heti alusta lähtien ovat mukana kansainvälisessä toiminnassa. Eli ne ovat nuoria, hyvin innovatiivisia ja erittäin kansainvälisiä. Siinä mielessä toimivat vähintään, kahdessa ulkomaassa ja hyvin suuri osa niiden liikevaihdosta tulee kansainvälisestä kaupasta. Haluamme tässä hankkeessa tarkastella sitä, mikä niiden rooli on kansainvälisissä hankintaketjuissa ja millä tavalla ne voisivat paremmin tukea tätä politiikkaa. <clears throat> Kun puhutaan näistä yrityksistä, niin niiden liiketoimintamallissa kansainvälistyminen on erittäin tärkeässä osassa ja koko operatiivinen toiminta suuntautuu kansainväliseen toimintaan ja näin ollen ne ovat mukana myös kehittelemässä innovatiivisia niche-tuotteita, joille yksi yksittäinen markkina on liian pieni. Ja jotta ne olisivat kilpailukykyisiä, niin ne täytyy toimia useassa maassa. Ne ovat usein hyvin pieniä yrityksiä, 510 työntekijä on tässä meidän tutkimuksessamme, mutta ne ovat hyvin innovatiivisia, luovat paljon työpaikkoja ja työolosuhteet näissä yrityksissä vaikuttavat hyviltä. Lisäksi henkilökunta on korkeatasoista koulutettua. Ja niiden rooli tässä tarjontaketjussa voi olla hieman erilainen, mitä erityistä tietoa siitä ei ole, mutta vaikuttaa siltä, että hyvin paljon myös helpotetaan muiden yritysten olemassaoloa samassa tarjontaketjussa. Näiden yritysten suhde muihin yrityksiin äh, on sellainen, että kaikilla mukana olijoilla on siitä hyötyä. Mutta tietysti tässä pyritään katsomaan myös sitä, miten samankaltaiset, samankokoiset yritykset voivat toimia yhdessä ja millä tavalla niiden tarpeet tulevat vastatuiksi näillä markkinoilla. Näille uusille globaalille yrityksille tilanne on se, että olemassa olevat markkinat parantavat niiden verkostointia, mutta myös tarjontaketjut parantavat tuotetta ja prosessia. Eli niillä on hyvin pitkän aikavälin tavoitteet tässä suhteessa. Kun katsotaan sitten sitä politiikkaa, joka meillä on kaiken kaikkiaan hyvin pitkälti julkisten toimijoiden ja työmarkkinaosapuolten tai näiden kombinaation mukanaolo se löytyy laajemmasta politiikasta ja strategiasta, eli nämä eivät koskaan ole mitään yksin toimivia instrumentteja. Tässä saadaan nähdä myös se, että hyvin suuri osa niistä keskittyy erityisesti pk-yrityksiin, ja nämä erityiskohderyhmät, nuoret kansainvälistyjät, siis nämä uudet yritykset, niiden suhteen tilanne on hieman ongelmallisempi, sillä niillä on muita erityistarpeita kuin tavallisilla pk-yrityksillä. Tästä analyysistä saadaan myös nähdä, että kansainvälistymistä tukevat menettelyt ovat tärkeitä. Niiden avulla tarkoitetaan rahoitusta, verkottautumismahdollisuuksia, jotka ovat räätälöityjä PK-yrityksille, mutta toisaalta ne tarjoavat paljon erilaisia välineitä, joiden avulla voidaan toimia tehokkaammin. Sillä yleisesti ottaen tämä arviointijärjestelmä ja valvonta tässä suhteessa on aika heikkoa. Ongelmana on myös se, että vaikka on paljon erilaisia työvälineitä käytössä, hyvin monet yritykset eivät ole tietoisia siitä, mitä on tarjolla markkinoilla, koska välineet eivät ole mitenkään erityisen avoimia yrityksille. Ja näiden välillä on selkeitä eroja, eli yritysten on vaikea tarkastella sitä, mitkä välineet ovat niille kaikkein mielenkiintoisimpia. Tämän lisäksi vielä julkisen tuen suhteen tämä hallinnollinen taakka on vaikea asia monille yrityksille. Vaikka paljon on tehtykin viime vuosien aikana, niin mielenkiintoista on se, että tämän välineen avulla hallinnollinen taakka ei suinkaan aina ole mikään kaula kaikille yrityksille, mutta vaikka vaikuttaa joidenkin välineiden hallinnoitsijoiden toimintaan. Well, I'm truly gone over the limit, so, uh... Nyt olemme ilmeisesti yrittäneet jo puheaikamme, joten päätän tähän. Kiitos oikein paljon, edustajat Stori ja Mando. Nyt annamme puheenvuorot ihan lyhyitä kysymyksiä ja kommentteja varten jäsenille. Ehkä monet jäsenet ovat samalla koordinaattoreita. Työllisyysvaliokunnan EPP-koordinaattori ole paikalla, mutta edustaja Jongerius, d ryhmän koordinaattori työllisyysvaliokunnasta on paikalla. Voit sitten esittää kysymyksen mielellään minuutissa. Minuutissa, selvä. Kiitos oikein paljon, kiinnostava esitys ja kiittäisin myös tästä isosta kasasta taustamateriaalia. En ole kaikkea vielä lukenut, pahoittelen sitä, mutta kolme pikkukysymystä. Toivon, että pystytte esittämään kantanne näihin kysymyksiin. Ensimmäinen aihe, joka kiinnostaa, on työntekijöiden osallistuminen. Yrityksissä, kun minusta tuntuu, että tällaiset uudet teknologiayritykset – tuntuisivat olevan sellaisia, että työsuhteet ovat ihan yksilötasolla. Voisittekohan sanoa vähän enemmän jotain tästä aiheesta, työntekijöiden edustuksesta uudenlaisissa tänne palanneissa yrityksissä. Toinen kysymys, onkaan täällä tiedoissanne vähän tarkempia lukuja siitä, minkä laatuisia työpaikkoja Eurooppaan on palautettu. Eli tiedetäänkö, minkä tyyppisistä työpaikoista on kyse, kun työpaikkoja palautetaan Eurooppaan, koska minusta tuntuu yleisesti ottaen, että olemme tietenkin tyytyväisiä, jos työpaikkoja palaa Eurooppaan, mutta samalla haluaisimme kuitenkin, ettei järjestetä kilpailua siinä mielessä, että olisi kyse laatuista työpaikoista. Ja sitten kolmas kysymykseen liittyy aluepolitiikkaankin vähän. Jos katsotaan eurooppalaista maisemaamme, niin nähdään, että jotkut Euroopan alueet ovat kovasti kärsineet teollisuuden loppumisesta. Usein on kyse niistä alueista, joilla ei ehkä ole myöskään erityisen paljon budjettivaroja, vaikka juuri näillä alueilla tarvittaisiin kipeästi uudelleen ja jatkokoulutusta ja hyvää ammattikoulutusta. Minua huolestuttaa potentiaaliset investointikuilut ja se, että kysyntä ja tarjonta ei vastaa työntekijöiden ja työpaikkojen välillä. Olisikohan teillä jotain tietoa, joka auttaisi meitä? etenemään tässä kysymyksessä. Olisin siitä kovin kiitollinen, kiitos. Selvä. Kaksi minuuttia siis muillekin. Edustaja McIntyre, ESR-ryhmän koordinaattori Emploille. Um, <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Minua erityisesti kiinnostaa tämä työpaikkojen paluu Eurooppaan – ja työllisyysvaliokunta piti syyskuussa kuulemistilaisuuden, siis syyskuussa 2015, jossa tästä puhuttiin. Ja aika paljon työstimme näitä nimenomaisia tekijöitä. Ja tietysti meidän täytyy vähentää energiakustannuksia ja taata energian toimitusvarmuus. Ja kuten jo mainittiin, niin meillä todella puuttuu erityistaidot, erityistaitoja Euroopassa. Ja tämän lisäksi meidän täytyy vähentää tuota hallintotaakkaa, joka kohdistuu pk-yrityksiin. Hyvin usein mm, mielestäni hyvin pitkälti se liittyy myös siihen, että yksinkertaistetaan lainsäädäntöä. Ei sen sijaan, että vähennettäisiin jotenkin suojamäärää, vaan että yksinkertaista lainsäädäntöä siinä mielessä, että joutuu olemaan erilainen asiantuntija samalla kertaa. Ja jos kuunnellaan näitä perusteluita, niin voidaan katsoa sitä, miten voidaan saada aikaiseksi parempaa säännöstä, joiden avulla voidaan auttaa nimenomaisesti pieniä yrityksiä. Ja usein on niin, että jos huolehtii pikkukuluista, niin silloin isommatkin tulevat katetuiksi. Ja varsinkin jos katson omaa aluetta, niin yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin Jaguar Land Rover toi takaisin 130 000 työpaikkaa ja Vodafone 2100 työpaikkaa. Meidän täytyy taata tämä laatu joka tapauksessa ja se on äärimmäisen tärkeää on tietysti hirvittävän paljon helpompaa soittaa vain jonnekin ja saada asiat toimitettua kotiin sen sijaan, että lähettelee sähköpostia Kiinaan ja odottelee viikkotolkulla. Eli tarjontaketjun lyhyys on myös merkityksellinen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa siinä tehdyssä tutkimuksessa nimenomaan laatukysymykset olisivat, olivat tärkeimpiä syitä sille, että palattiin Eurooppaan varsinkin pienissä yrityksissä. Eli missä määrin olette sitä mieltä, että se poliittinen ympäristö, jonka luomme Euroopassa, voi auttaa valmistajia menestymään globaalisti? Ja politiikan muokkaina, mihin toimenpiteisiin meidän täytyy kiinnittää huomiomme, jotta voidaan saavuttaa sellainen ympäristö, joka auttaa valmistajia Euroopassa. Kiitos. You, I'll give the floor now to madam, eh, Kiitos. Edustaja Vimenkä työllisyys- ja teollisuusvaliokunnasta, molemmista. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Hyvä Samponin nimissä pari seikkaa. Ensinnäkin, mikä vaikutus Eurofondin mukaan on investoinneista, jotka tulevat EU-ta erityisesti strategisten investointien rahaston investointien vaikutus? Näettekö, että esiriä voitaisiin ja muita välineitä kohdennetummin käyttää, että voitaisiin tukea pk-yritysten kansainvälistä kehitystä, globaaliksi syntyneitä yrityksiä, uusia yrityksiä, jotka voisivat edistää työpaikkojen luomista. Toiseksi, EUn osaamispanoraman mukaan tuotanto on kehittymässä globaalit markkinat kaksinkertaistuvat vuoteen 2020 mennessä – ja tämä nähtiin myöskin siitä, mitä te sanoitte tilannetta uudistavien muuttavien teknologioiden osalta. Kysyntää on enemmän osaaville tekijöille ja kaikkien todellisuustyöntekijöiden on omattava lisää digiosaamista, jotta osaamisvajetta ei tulevaisuudessa synny. Voisitteko selvittää niitä aloja, joilla on eniten työllisyysmahdollisuuksia. Voisitteko puhua siitä, mitä osaamista tarvitaan, jotta voitaisiin nauttia tästä kasvusta? Näettekö työmarkkinaosapuolella tässä roolia, että voitaisiin tehdä rakentavassa hengessä yhteistyötä, jotta voitaisiin vastata uusien teknologisten muutosten haasteisiin? Onko teillä esimerkkiä parasta käytäntöistä sellaisista asioista, joita olisi jo menestyksekkäästi toteutettu? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja sitten asiantuntijat uudestaan. Voisitteko vastata kaikkiin näihin kysymyksiin? I will take the, uh, senior... Kiitos. Minä vastaan kaikkiin helppoihin kysymyksiin. No ei. Madame, teidän ensimmäinen kysymyksenne koski työntekijöiden osallistumista. Kaikki merkit näyttävät sille, että nämä ovat hankalia sektoreita sille. Hän tarkoittaa sille, että uusi uudet yritykset, startup-yritykset sektorista riippumatta eivät ole välttämättä kauhean tietoisia sosiaalisen vuoropuhelun niin työntekijöiden osallistumisen arvosta, mutta kun ne vakiutuvat, niin ne ymmärtäisivät paremmin. Mutta jos meillä työntekijöiden osallistumisesta niin estäisin kysymyksiä, olisin huolestuneempi työntekijöiden osallistumisesta merkittävään rakenteelliseen muutokseen ja vaikutuksiin työpaikkoihin. Tiedonsaanti, konsultaatio rakennemuutoksissa, saneerausten hallinta, ne tulevat olemaan ykkösluokan kysymyksiä työntekijöiden osallistuminen, osapuolten osallistuminen on erittäin tärkeää, että saadaan järkeviä saneerausprosesseja? Minkälaisia työpaikkoja luodaan? Että vastaan vasta Rova McIntyrelle. Voin vahvistaa sen, mitä sanoitte koskien palaamismotivaatiota. Läheisyys on yksi, kuten mainitsitte, mutta laadun takuu laadun varmistaminen on tärkeää. Nämä kaukana sijaitsevat tuotantolaitokset ja esimerkiksi puhelinkeskukset ovat esimerkiksi, josta usein puhutaan, siellä laatua ei olla voitu taata ja tämä on ollut sitten syy, miksi tuotantoa tuodaan takaisin Eurooppaan. Nämä eurooppalaiset yritykset arvostavat työntekijöiden osaamista. Toivokkaamme, että he maksavat teille hyvin ne kohtelevat hyvin, mutta mutta eurooppalaisten palveluiden laatu sai heidät palaamaan. Kävin diat vähän liian nopeasti läpi, mutta me, meidänkin tietokannassamme Codafonin puhelinkeskukseen, puhelinpalvelukeskukseen tuommoinen takaisin oli iso juttu. Minkälaista politiikkaa meidän pitäisi tässä harjoittaa mä yleensä olemme aika varovaisia poliitikkojen puoltamisen suhteen ja Orfan muissakin paperissa me puhumme politiikan vaihtoehdoista. Me olemme tutkijoita, me tarjoamme näyttöpohjaista tietoa. Enkä tässä projektin puolivälissä halua puhua liian yksityiskohtaisesti asioista. No, tästä erityisestä kysymyksestä. Ensimmäinen asia on luoda politiikka. Kuten yhdistyskuningaskunta Ranska politiikka, he ovat aina maita, joilla oli mitään politiikkaa aiheesta. Jos te haluatte houkutella yrityksiä takaisin Eurooppaan, täytyy luoda työryhmiä, täytyy saada hallinto mukaan eri tasoilla. Täytyy olla politiikka. Tämä on aika ilmeistä, mutta kuitenkin mainitsemisen arvoista. Siinä minä yritin vastata johonkin kysymyksiin, Winnie. Minä vastaan johonkin muihin, mutta kun puhutaan tästä työntekijöiden edustuksesta, esimerkiksi näissä uusissa globaalissa yrityksissä, siellä työntekijöiden edustus ei ole niinkään kysymys, koska ne, he ovat suoraan mukana työssä. Heitä pidetään ei pelkästään joukkueen jäsenenä, joka saa tietyn tehtävän, puhetta mikrofonin ulkopuolelta. Toimiko Saksan tulkkaus? Does it work okay. now? Good. Okay. So uh, there at the end something like a... Eli esimerkiksi ammattiyhdistysliikettä ei tarvita tässä yhteydessä, koska työntekijät ovat suoraan mukana. Ja tämä nimenomaan houkuttelee näihin nuoriin yrityksiin nuoria ihmisiä. He voivat näin olla mukana päätöksenteossa erittäin operatiivisella tasolla. Ja toisaalta se, mitä saadaan nähdä, kun puhutaan vaikkapa tästä aivan uudesta teknologiasta ja digitalisoinnista, rahoitimme toista hanketta, jota nimitettiin uusiksi työmuodoiksi, jossa myös keskustellaan erityyppisistä järjestelmistä. Ja tässä nähdään ikään kuin tällainen rakenteellinen kysymys ja hyvin rajalliset myönteiset vaikutukset työntekijöiden edustuksellisuuteen, sillä perinteiset rakenteet eivät heitä kataa Ja näin seuraavan muuden vuoden, muutaman vuoden aikana tarvitaan ehkä uutta kehitystä, uudenlaista vuoropuhelurakennetta, joka täytyy luoda. Kun puhutaan sitten koulutus kysymyksestä. Se, mitä saadaan nähdä niillä alueilla, joita olemme itse analysoineet hankkeessamme, on se, että suurin osa alueista ovat sellaisia, että niillä ei ole valtuuksia määritellä koulutuspolitiikkaansa. Se tehdään kansallisella tasolla tai muilla ö, tahoilla. Ja siitä syystä tämä kohta on sellainen, että siinä todetaan, että kun puhutaan koulutuspolitiikasta, taitojen kehittämisestä, niin tässä on vain epäsuora yhteys teollisuuspolitiikkaan, mutta toisaalta meillä on paljon näitä muita esimerkkejä, jos alueelliset toimijat ovat olleet menestyksellisiä, kun on, ovat pyrkineet vaikuttamaan esimerkiksi ammattikoulutuskeskusten tai yliopistojen ö, lukusuunnitelmiin. Eli se vaikuttaa kansalliseen tasoon ja tämä on ikään kuin kahdenvälinen Äh, näkemysten vaihto. Kun puhutaan sitten sääntelykehyksestä pk yrityksellä niin tämän suhteen on saatu aikaiseksi jonkun verran edistystä. Siitä huolimatta on kuitenkin saatu otettua huomioon myös lisää potentiaalia. Ne asiat, jotka vievät hyvin, hirvittävän paljon aikaa pienyrityksille, on otettu huomioon, koska niillä on vähemmän resursseja hoitaa tämänkaltaisia kysymyksiä ja koska niillä ei ole niin paljon erikoistuneita yksiköitä organisaatiossaan, jotka nimenomaisesti voisivat tätä käsitellä. Eli tässä on ehdottomasti asioita, joita voidaan hoitaa. Se, mitä tässä saadaan nähdä, on nimenomaan näitä kansainvälistymisen tukivälineitä, nettipohjaiset online-prosessit, vaikuttavat olevan hyviä pk-yrityksille. Jos kavake voi täyttää netissä, niin silloin aikaa kuluu vähemmän ja kaikki tämä voidaan paljon helpommin integroida tavalliseen työprosessiin. Kun puhutaan lainsäädännöstä, joku kysyi tästäkin, mikä voisi olla se poliittinen ympäristö, jossa toimitaan, niin mielestäni toinen tärkeä kysymys koskee vakautta niin, että yritykset eivät jatkuvasti joudu vastakkain uuden kehityksen ja uusien muutosten kanssa, johon täytyy mukautua. Kysymys, joka koskee investointien vaikutuksia, investointivaikutusta EU-politiikkaan ja teollisuusalan tulevaisuutta. Aluepolitiikassa tärkeässä asemassa on ollut esimerkiksi se, että saadaan rahoitusta käyttöön, varsinkin Itä-Euroopan alueella, mutta myös niin, että voidaan viedä eteenpäin kansainvälistä yhteistyötä eri alueiden välillä ja vaihtaa hyviä kokemuksia josta sitten taas voidaan käyttää materiaalia tämän politiikan parantamiseen. Ja lopuksi meillä on myös esimerkkejä siitä, miten työmarkkinaosapuolet tekevät yhteistyötä keskenään myös molemmissa hankkeissa, joissa olin mukana josta, ja joita käsittelin aluepolitiikassa ja myös kansainvälistymisen tukemisessa on nähty se, että se voi olla erittäin tehokasta kun se ei tule pelkästään hallituksen puolelta, vaan myös tällaisesta kolmikantamekanismista, koordinoidusta mekanismista, jossa molemmat työmarkkinaosapuolet ovat mukana. Thank you. Well, it's obvious. Meille kaikille on selvää, että tämä on kiinnostava aihe. Olemme tehokkaita. Tässä on vielä seitsemän minuuttia keskustelulle. Annan lopuksi puheenvuoron komission edustajalle herra Sven Tomasille, joka on yksikön varapuheenjohtaja. Toivottavasti olette paikalla. Näin saatte puheenvuoron. The floor. Kiitos puheenjohtaja. Olen kyllä täällä. En olettanut, että saan puheenvuoron. Haluaisin vain kiittää, että kiinnitätte huomiota tähän tärkeään aiheeseen. Rahoituskysymykseen voisin lisätä sen, että Esirissä on PK-yritys, joka on ollut melko tehokas väline. No, tämä hanke saadaan nyt päätöksen ja sitä konsolidoidaan puolentoista vuoden ajan, kuten panelin jäsenet totesivat. Jotkut kysymykset ovat avoinna ja vaativat lisätyöstämistä, erityisesti työllisyysnäkymät, se, että pohdittaisiin vaikutusta työpaikkoihin, työllistyvyyteen ja palkkoihin ja Pari alueellista seminaaria on vielä tulossa. Esimerkiksi sellainen, jossa puhutaan tiedoista, jotka liittyvät eri alueiden asemaan, eli aluekohtaisesti eri maissa Euroopan unionissa. Lisäksi on epäsuora linkki työllisyysstrategiatiedonantoon. Siinä oli tärkeitä toimia, seurantatoimia. Toivomme, että tämä työ näkyy myös näissä toimissa. Niissä katsotaan ehkä sektorikohtaisia kysymyksiä, osaamisprofiileita ja muita lähitulevaisuudessa. Meitä kiinnostaa toki, että voimme käyttää edelleen näitä tietoja, joita teiltä saimme. Kiitos oikein paljon. okay. uh, sorry. Selvä. Osa teistä on saapunut vasta nytten. On maanantai ja ajatus on vähän hankalaa. Meillä on pari minuuttia. Kuka haluaa esittää viimeiset kommentit? Tämän intensiivisen tunnin päätteeksi. Mr. Martin. Uh, eh, Mr. Martin, uh, the floor is... Herra Martin, terveysvaliokunta. Si, Madame le Président. Kiitos puheenjohtaja. Pelkäsin, en pääse puhumaan. Kuuntelin tarkkaan Eurofondin asiantuntijoita ja kiitän heitä tutkimuksesta ja esityksestä. Ei pidä nyt kuitenkaan unohtaa, että Eurofond vastaa komission pyyntöön. Komissio tässä suhtautuu todella innokkaasti Euroopan integroitumiseen, globalisaation – Näinhän me kuuntelemme aina. Tämä globalisaatio täytyy seurata. Täytyy hypätä liikkuvaan junaan, ettei menetettäisi kaikkea. Ja tosiaan että olen samaa mieltä kanssanne, että te pohditte asioita tässä hengessä. Globalisaatio on ah, juuri sitä, että käytetään orjia muualla ja talouden työttömiä Euroopassa. Kuten on sanonut, että PK-yritykset ovat ärsyttäviä. On parempia ottaa startup-yrityksiä, jotka haluavat työskennellä globaalisti. Mutta muista, että PK-yritykset Ranskan tapauksessa edustavat 90 prosenttia työpaikoista. Olemme menettäneet 3 miljoonaa työpaikkaa kriisin aikana. Tämä johtuu Euroopan perusopista, joka on reilu vapaa kilpailu, miten me voimme suojella pk-yrityksiä, jotka edustavat 90 prosenttia työpaikoista. Miksi me pyrimme suojelemaan sisämarkkinoita tätä epäreilua kilpailua vastaan, jota koko muu maailma harjoittaa? Siinä kysymykseni. Tai jonka olisi halunnut esittää. There are no more room. Kysymyksellä ei ole enää aikaa, mutta Uh, en tiedä, koska synnyt, herra Marttaa. Minä synnyin 50-luvulla. Ja sinä argumentit, niin kuin sinäkin olisit syntynyt 50-luvulla. Maailmassa siis syntyneet ihan eri maailmaan. Ja sanotaan vain, minä taistelen globalisaatiota vastaan. Me emme taistele muutosta vastaan. Me haluamme pitää huolta siitä, että meillä on välineet. Pitää huolta siitä, että ihmiset pärjäävät, saavat paremman koulutukseen, ovat vielä työpaikoissa ja heillä on oikeuksia ja työpaikat ovat tasa-arvoisia, joka takaa hyvän työelämän mutta 50 lukua ei voi toistua. Siksi meillä oli tämä seminaari. Tervetuloa seuraavaan seminaariin. Silläkin on selvästi kysyntää. Seuraava kysymys on, mitä tässä nyt tarkalleen tehdään. Jotta hyvät työolot, työmarkkinat säilyvät Euroopassa. Kiitokset taas, taas tähän lyhyen tiiviiseen seminaariin.